Eikö se toimi? Onorevoli Sassoli. Lainatkaapa sieltä kaverin mikrofonia. Buongiorno. Eh, prego i servizi di controllare perché non funzionano i microfoni. Pyydän, eh, että tällä tar- tarkistetaan selvitetään asia, minkä vuoksi nämä mikrofonit eivät nyt toimi. Vuoi riprovare, onorevole Benova? Edustaja Benova, kokeilkaa vielä, vielä kerran. Sì. europar.europa.eu. E sì. Gianni. Eh, stiamo cercando di risolvere il problema attraverso i nostri servizi. Yritämme nyt ratkaista tätä ongelmaa. Onorevole Benova, devi aspettare un attimo. Edustaja Benova, olen todella pahoillani, että teidän täytyy odottaa. Tämä on nyt tekninen ongelma. Eikä tämä ainakaan puhemiehen tahdosta ole riippuvainen. also have case of Mr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 puhemies, halusin vain esittää äänestysselityksen Lehnerin mietinnöstä, koska se on minusta hyvin tärkeä mietintö, että jos voin nyt voin puhua, puhua tästä, niin tekisin sen. Hyvät kollegat, aivan lyhyesti. Tämä on oma mietintö, joka on mielestäni hyvin tärkeä. Puhu asiasta viime yönä. On tärkeää saada kaupparekisterit yhteenliitettyä joita, joka koskee niin luonnollisia henkilöitä kuin oikeushenkilöitä, jotta saataisiin kunnollista tietoa mahdollisista yhteistyökumppaneista, jotta saataisiin myös luotua parempaa oikeudellista varmuutta liikesuhteisiin. Haluamme luoda tiedostot kaikista kokonaan yhtiöistä ja saattaa ne rekisteröityä jo jos me haluamme edistää yhtenäismarkkinoita. Tämä on tarkoitus myös integroida oikeusjärjestelmän. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Benova. Pyydän anteeksi vielä tätä teknistä hässäkkää. Olitte tiukka myös minuutin puheenjassanne. Sitten Dani Jonnen. Kiitos puhemies. Muistan, että tohtori Chicagossa tuon hienon kohtauksen, jossa porvaristot ja aristokratia, aristokraatit juovat champanjaa ravintolassa ja kansalaiset mellakoivat. No tämän päivän keskustelu muistutti minua tästä äh, kohtauksesta, eikä suinkaan ensimmäistä kertaa. Eurobarometri osoittaa, että luottamus EU:ssa on kaikkien aikoin alimpana. Kansalaiset uskovat, että Euroopan unioni äh,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 on nyt heikolla tolalla, mutta monet ovat sanoneet, että se johtuu siitä, että EU ei tee riittävästi tässä. Komission puheenjohtaja sanoi, että se johtuu kansallisvaltioista. No varmastikin omaan ihmisluontoon kuuluu se, että syytetään muita omasta epäsuosiosta, mutta olisi hyvä kuitenkin muistaa, että kenties tämä riittää myöskin, liittyy myöskin euroon, pelastamispaketteihin ja siihen tapaan, jolla tavalla emme ota huomioon vaalituloksia ja Edmund Burke hän myös on sanonut, että että muutama heinä sirkka pystyy tekemään paljon enemmän meteliä kuin useampi kymmenpäinen karja. Siis metelin pitäminen ei aina tarkoita sitä, että olisi jotenkin tuottava ja tärkeä. Kiitoksia. Sitten Zelda Bigain mietinnöstä Rovo Roitova. pane Achillovou patou dohody s Koreou... Kiitos puhemies. Sopimus Korean kanssa on tärkeä asia. On, toisaalta sitä, voi, sitä on vaikea valvoa ja se saattaa haitata Euroopan teollisuutta. Tässä puhutaan näistä nollamaksuista Korean tuotteista, jotka tulevat kuitenkin myös Kiinan suunnalta. Tämä on askel markkinoiden vapauttamiseksi, josta kuitenkaan EU e pääsee hyötymään. Siksi minä en tue tätä sopimusta Korean kanssa on, on, on myös selvitetty näitä asioita ja on pyritty myös parempaan suojausmahdollisuuksiin. Tätä sopimusta täytyy muuttaa ennen kuin se ratifioidaan. Muussa tapauksessa me heikennämme Euroopan autoteollisuuden mahdollisuuksia. Ja minusta oli hyvä, että tämä äänestys siirrettiin myöhemmäksi. Kiitos. Onko Andreolla ongelma? E halusin olla varma siitä, että, että pääsen puhumaan äh, oikeassa paikassa. Että toivottavasti saan puhua vinkkelikin mietinnöstä. Olemme siirtyneet seuraaviin mietintöihin. Halusin vain varmistaa, että saan puhua näistä kahdesta mietinnöstä, josta minulla oli äänestysselitys esitettävänä. No täällä minun sain juuri tietää, että mitään keskustelua ei niistä käydä koska ei ollut täysistunnon tarkistuksia, niin ei ole, ei ole myöskään äänestysselityksiä. Tämä on työjärjestyksen mukainen menettely. Ei mitään äänestysselitystä näistä kahdesta mietinnöstä. Kiitoksia, puhemies. No niin. Sitten Boveen mietintö annan puheenvuoron herra Parto, Bartolotsille. Signor Presidente, la ringrazio, mi scuso. Kiitos puhemies. Anteeksi, että tämä vähän kesti. Haluaisin oikeastaan vain sanoa, että maanviljelijöiden tulojen kehityskulku on heikentynyt koko ajan elintarviketeollisuuden hyväksi. Ja tämä johtaa huoliin tällä sektorilla. Täällä myös työntekijät äh, ovat joutuneet työttömiksi ja komissio, äh, komissio on lähettävä uudelle tielle. Tämä mietintö on oikean suuntainen ja minä olen sitä tukenut ja siinä hyvin selkeästi ja perustellusti osoitetaan, mitä pitäisi tehdä. Tässä on muun muassa erilaisia lainsäädäntö ehdotuksia ja kysymys on myös esimerkiksi kansainvälisen spekuloinnin estäminen raaka-ainemarkkinoilla, parempaa avoimuutta ja niin edelleen. Eikä tässä ole kysymys ainoastaan suoraan maanviljelyiden tuloista, vaan myös siitä, että me emme saa käyttää neuvotteluoikeuksiamme väärin. Maanviljelijöiden täytyy kyetä uskomaan sosiaaliseen ja taloudelliseen vakauteen, ja sen täytyy heijastua myös markkinoille. Kiitoksia, Matola. Sitten Peter Chao. Peter Jaa. Kiitos Mikuja. Toimiiko? Kiitoksia puhemies. Minusta tänään me teimme hyvän päätöksen hyvän viljelijöiden kannalta ja kuluttajien kannalta, mutta myös Euroopan talouden kannalta ylipäätään. Tärkeintä tässä aloitteessa on tämä poliittinen signaali. Se on signaali äh, elintarvikeketjulle, että maataloudellakin oikeus saada kohtuullinen korvaus työstään. Että näitä tätä entistä menoa ei voida jatkaa. Minä en vastusta sitä, että meillä on edullisia ja eh, eh, elintarvikkeita kaupan, mutta painotus on tässä eh, edullisessa. Kuitenkin elintarvikkeita myydään energia-arvollaan ja se, se niiden polttaminen tuo enemmän rahaa kuin elintarvikkeiden myynti. Silloin siinä on jotain pielessä oikeudenmukainen kilpailu ei toimi, ja ellei se toimi, niin silloin politiikan täytyy puuttua peliin, ja juuri tästä on kysymys tässä ja esityksessä tai päätöksessä. Kiitoksia. Kiitos. Rova McGuinness. Thank you. To support. Kaksi. Tuen Moven mietintöä ja olen samaa mieltä herra Jaarin kanssa. Tämä on hyvin voimakas signaali kaikille niin politiikassa kuin myöskin taloudellisessa muutoksessa parlamentti täällä tarkoittaa bisnestä. Meillä oli aika voimakas keskustelu eilen. Kaikki ovat aivan samaa mieltä tämän mietinnön sisällöstä, mutta kaikki olemme samaa mieltä siitä, että maanviljelijät eivät voi edelleen äh, nyt äh, tästä kuppauksesta todella kärsiä. He ovat saamassa entistä pienemmän siivun siitä hinnasta, jonka me marketeissa maksamme, ja tämä on lopetettava. Meidän täytyy katsoa dominoivia toimijoita ja meidän täytyy ottaa paremmin huomioon ja katsottava mitä globaalilla markkinalla tapahtuu elintarvikkeiden suhteen ja meidän täytyy tutkia myöskin kilpailua, kilpailulainsäädäntöä ja olen iloinen siitä, että tämä mietintö on saanut ansaitsemansa tuen. Tämä on hyvä askel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 iloinen siitä, että maatalousvaliokunta käsitteli tätä aihetta liittyen esimerkiksi elintarvikeketjoihin ja siihen, miten matalia hintoja maanviljelijät saavat ja miten korkeita hintoja kuluttajat maksavat. Haluaisin myös tuoda esiin, että tässä tapahtuu myös epäreilua kilpailua ja syrjintää EU-12 sisällä liittyen esimerkiksi tukiin. Tsekin maanviljelijöillä on vaikeata esimerkiksi saada maitoja, munia tai jotain muita Tsekin tuottajilta sen vuoksi, että monikansallisia on tuettu enemmän ja sen vuoksi ne ovat halvempia. Roitova, I give the floor. Kiitoksia, Rova Roitova. Seuraavaksi Rova Ines Vaidel. Es... Puhemies, minusta tämä mietintö, jossa puhutaan kustannusten ja tulojen oikeudenmukaisesta jaosta, oikeudenmukaisesta jaosta maataloudessa on tarpeellinen mietintö, koska myös tuotantohinnat ovat nousseet ja kustannukset ovat kasvaneet. Ja tämä on tapahtunut paljon nopeammin kuin mitä tuottajat ja viljelijät saavat rahaa. Ja myyjät, suuret liikkeet ovat niitä, jotka eivät menetä mitään. EUn tavoitteet, tavoitteena on ollut aina parantaa viljelijöiden elämää, mutta me, emme, me näemme, että näihin kaikkiin tavoitteisiin ei voida päästä. Varat lisääntyvät, mutta, tuloja ei, mutta tuloksia ei tule. Tämä koskee muun muassa nuoria tuottajia esimerkiksi Latviassa, jossa nuoret viljelijät menettävät e- menettävät suhteessa vahvoihin maatalousmaihin koska ne saavat enemmän talo, valtion apua. Näemme, että kohesioperiaatteet myös kärsivät tästä. Minä tuen tätä mietintöä ja tuen aivan erityisesti sitä, että saadaan, täytyy selkeästi näyttää, minkälaisen voiton nämä suuret myyjät saavat viljelijöiden kustannuksella. Se, sitten seuraavaksi Kelli. Eh, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että voin tukea tätä mietintöä ja tämä otsikko kertoo kaiken oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille. Tietysti jo pitkään tulot ovat olleet epäreiluja. Onneksi nyt olemme lähdössä oikeaan suuntaan, koska voitot on jaettava reilusti tuottajien, jalostajien ja vähittäiskaupan kesken ja tällä tavalla voimme lähettää hyvän viestin ja nyt voimme lähteä tästä eteenpäin. Ja toivon mukaan saamme hyvän uuden yhteisen maatalouspolitiikan, joka erityisesti ottaa huomioon perheviljelmät ja myöskin tulevaisuuden elintarvikehuollon. Ja toivon mukaan todella pääsemme hyvin tuloksiin. Mr. Kelly. Kiitoksia, herra Kelly. Sitten on vuorossa Portasin mietintö. Annankin puheenvuoron rouva Romana Jordan Giselille poročilo o financiranju in delovanju evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Tässä eh, mietinnössä on kysymys eh, Euroopan solidaarisuusrahastosta ja solidaarisuus on monille aika vieras käsite, mutta kysymys on tällaista mekanismista, joka tulisi hyödyntää yksittäisiä kansalaisia silloin, kun he ovat hätätilanteessa, mutta on käynyt ilmi, että tämä rahasto ei toimi hyvällä tavalla. Ja sen vuoksi vaadimme, että komission tulee tehdä kaikkensa niin, että todellakin äh, tehtäisiin muutoksia. Ja olen ollut huolissani myös tämän rahaston riippumattomuudesta, koska tässä ei ole mitään aikarajoja. Minusta EUn täytyy tulevaisuudessa puuttua tai tukea työllisyyttä muilla keinoilla. Meidän täytyy huolehtia Euroopan taloudesta ja meidän täytyy huolehtia myös siitä, että emme luo sellaista mekanismia, joka suojelee niitä, jotka eivät halua sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin. Siis Barbara. Sitten Rova Barbara Matela. Eh, in quanto shadow rapporteur di questa relazione d'iniziativa per il gruppo... Olin varjaesittelijä tässä tässä asiassa ja siksi haluan kiittää erityisesti esittelijää hänen tekemästään työstä ja yhteistyöstä muiden poliittisten ryhmien kanssa Tämä mietintö sisältää minusta hyviä kannustimia äh, rahaston parantamiselle ja myös keskipitkällä aikavälillä. Tämä vastaa myös sitä, mitä olemme nähneet tai mitä minä olen nähnyt silloin, kun henkilökohtaisesti olin äh, budjettivalikunnassa selvittämässä näitä tapauksia. Tämä, on, äh, tämä myös jouduttaa menettelyä tässä rahastossa – kun nyt muistamme tämän vaikean suhdannetilanteen Euroopan ö, yrityksissä ja kun hakemuksia tulee jäsenvaltioilta, että minusta on tärkeää, että tässä mietinnössä puhutaan välttämättömyydessä saada vuoteen 2013 asti ö, varoja lisättyä ö, erotetuille työntekijöille, jotta he värjäävät tässä talouskriisissä. Tämä on vahva signaali suhdanteen kohentamiselle – ja tämä globalisaatiorahasto on tärkeä viesti myös kansalaisille. Kiitoksia. Rouva Matera ja Ilnesvaldet. Sēdētāji, ņemot vērā to, ka globalizācijas fonds ir izveidots, lai mazinātu Tämä globalisaatiorahasto perustettiin vähentämään työttömyyttä jotta voitaisiin auttaa löytämään uusia työpaikkoja. Me olemme kuitenkin sitä huolimatta huolissamme. 500 miljoonaa pitäisi antaa vuosittain näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta on paljon rahaa jäljellä tai käytetty ja on maita, jotka eivät ole lainkaan esittäneet myöskään hakemuksia, joten tuntuu siltä, että tämä positiivinen alku on nyt katkenut. Komissiohan on päättänyt yksinkertaistaa menettelyitä, mutta tämä työ ei ole, sitä ei ole viety päätökseen ja näin pitäisi tehdä. Ja mitä tulee uusiin maihin, siellä on paljon PK-yrityksiä, pieniä yrityksiä, joissa on vähän ihmisiä. Ja nimenomaan sitä täytyy miettiä ja kohdistaa globalisaatiorahaston apu sinne, missä äh, on enemmän pk-yrityksiä. Sikioski. Sitten Sikiorski, olkaa hyvä. Please, Mr. Sikioski. Herra Sikioski. raportu Bover. Przepraszam, nie wiem dlaczego jestem pominięty. Przyjęliśmy dziś ważny raport do... Olen pahoillani sekaannuksesta. Olemme nyt haluaisin puhua Boben mietinnöstä. Olemme hyväksyneet oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille ja on muistettava, että elintarvikeketju ja sen toimivuus liittyy myöskin siihen, kuinka kauan kestää ruoan matkustaa tuotantopaikalta äh, kuluttajien lautasille. Ja tietysti tämä tietysti, tietysti liittyy myöskin maatalouden monimutkaisiin rakenteisiin ja yksittäisillä viljelijöillä on aika vähän tekemistä äh, näiden ympäristötekijöiden päättämisessä. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että analysoimme äh, sitä, mikä on suhde toisaalta äh, tuottajien ja tuotteiden mm, välisellä hinnalla – ja tietysti myöskin vähintäiskauppa on otettava huomioon. Tarvitsemme läheisempää valvontaa tähän. Jotkut haluaisivat nyt unohtaa sen, että maanviljelijät eivät ole kovin järjestäytyneitä, vaan aika hajallaan ja sirpaloituneita. Report, but no problem. Thank you very much. No, tämä nyt ei ollut tarkkaan se puhe, mistä oli puhunut, mutta ei se haittaa tällä kertaa. Sitten on vuorossa Swifkan mietintö ja annan puheenvuoron herra Bruno Kollisille. Arvoisa puhemies, Swifkan mietintö heijastelee pätevyyttä ja myöskin kysehän jo useista sellaisista yleissopimuksista, jotka ovat aika ristiriitaisia luonteeltaan, mutta todellisuudessa itse asiassa tässä kysymys on siitä, että ratkaistaan vain osa ongelmasta. Jos on jokin osa-alue, jossa EUn lainsäädännöllä on täysin legitimiteetti, se on siinä, että harmonisoidaan ei sellaisia lakeja, jotka uniformisoivat ja yhtenäistävät kaikkien maiden lainsäädännön, vaan se, että jos kysymys on toimivaltuuksien ristiriidasta, esimerkiksi se, että tiedetään, että mikä on tuomivalto, tuomival, toimivaltainen tuomioistuin ja mikä on lainsäädäntö, jota on sovellettava tietyissä sopimuskysymyksissä tai eri alueiden ihmisten osalta tai kiinteän tai ei-kiinteän omaisuuden hallinnoinnissa ja niin poispäin niin Tämä on se asia, jota pitäisi EUn tasolla hallinnoidella, kun meillä ei ole mitään yksityisoikeudellista kansainvälistä sopimusta tästä. Muutoin meille tulee pahoja ongelmia ja jotka sitten lähdetään ratkomaan eksekvatuuripäätösten pohjalta yksittäistapauksina. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Miroslav Mikulasik, joka puhuu Parvenovan mietinnöstä. Mikolaksik, eh, there ei näytä olevan paikalla. Sitten rova Susanna Roitova. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, souhlasím s Artur... Kiitos, puhemies. Olen samaa mieltä mietinnön laatijoiden, laatijan kanssa siitä, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia naisia syrjitään ja että meidän on pyrittävä parantamaan heidän olosuhteitaan, mitä tulee esimerkiksi pääsyyn opintoihin, työmarkkinoille ja terveydenhuoltoon. Mietinnössä kehotetaan myös komissiota keräämään tilastoja etnisyyden pohjalta, mutta ihmisoikeuslainsäädäntö kieltää tämän eksplisiittisesti. Siksi esittäisin kaksi kysymystä. Kykeneekö komissio laatimaan tällaista äh, äh, tilastointia ilman, että rikkoo kansainvälistä lainsäädäntöä? Ja olisiko mahdollista kieltää ihmisoikeuslainsäädännön tällainen pykälä? Ja oliko parlamentti ylipäätään tietoinen tästä konfliktista? Siis olin tämän mietinnön puolesta. Kleis. Sitten Philip Kleis. Ja, dank u, voorzitter. Ik... Kiitos. Minä äänestin paranomaan mietintöä vastaan etnisten vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalista integraatiosta sen vuoksi, että tässä mietinnössä kuten kaikissa tällaisissa ehdotuksissa, ne ovat kontraproduktiivisia. Ja niissä ollaan niin hienovaraisia, ettei esimerkiksi mainita edes sanaa islam, ja se on ihan naurettavaa. Ja se, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia naisia syrjivät lähinnä oman vähemmistön miehet, ja että äh, heidän tätä äh, tekosyynä käytetään perinteitä ja uskontoja ja muuta. Ja ylipäätään pelätään sanoma, sanomasta sitä, mistä on kysymys. Kysymys on siitä, että monet niistä periaatteista, jotka liittyvät islamiin, johtavat siihen, että nämä ihmiset eivät voi asettua meidän yhteiskuntaamme. He eivät integroidu. Ja tällä hetkellä on pyritty integroimaan islamilaisten maisten naisia meidän yhteiskuntaamme, ja se on jo etukäteen epäonnistumaan tuomittua. Kiitoksia. Sitten Pietikäisen mietintö puheenvuoro saa panie przewodniczący. W dzisiejszych czasach zbyt często osoby w starszych... että ajattelemme, että ikääntyvät eivät ole hyödyllisiä, kun ajatellaan työmarkkinoita. Ei pidä unohtaa, heidän kertynyttä kokemustaan. Erityisesti naiset ovat vaikeassa asemassa työmarkkinoilla. Se johtuu siitä, että on paljon syrjintää ja tästä syystä naiset kärsivät enemmän näistä ongelmista, kuten palkkakuopasta ja syrjinnästä ja tämä kärjistyy erityisesti maaseutualueilla ja sen takia olen hyvin iloinen siitä, että tällaisia päätöslausemia hyväksytään, koska tämä sitten saa kenties meidän tekemään asialle jotakin. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva McGuinness. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä tuen tätä mietintöä aivan erityisesti. Haluan kiinnittää huomiota kolmeen kappaleeseen, jotka ovat todella tärkeitä tässä tilanteessa, kun ikääntyneitä pyritään viemään hoivaan eikä jättää kotiin. 17.9.29 ovat erityisen tärkeitä kappaleita tässä suhteessa. Me täytyy varmistaa, että on oikea lähestymistapa hoivata vanhuksia, ikääntyneitä. Ja meidän täytyy huolehtia myöstä, että vanhukset pystyvät asemaan itsenäisesti omassa kodissaan ja niitä, heitä täytyy tukea tässä, eikä lähdetä hakemaan voittoa siitä, että vanhuksia siirretään yksityiselle hoivasektorilla. Haluan myös kiinnittää huomiota kappaleeseen 13, jossa puhutaan työn ja hoivan yhdistämisestä. Monet parlamentaarikot ympäri Eurooppaa, meidän täytyy myös yhdentää poliittinen työ hoivaan. Haluaisin tietää, kuinka moni parlamentaarikko täällä on hoivannut yhtä lailla kuin harjoittanut politiikkaa. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi rouva Serminia Mazzoni. Grazie Presidente. espresso voto favorevole a questo. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Tässä on kysymys hyvin tärkeistä periaatteista liittyen ikääntymiseen. Ikääntynyt väestö on ihan yhtä tärkeä osuus ja tarvitsee myös oman paikkansa talouskriisi on johtanut ongelmiin erityisesti siihen, että äh, ikääntyneitä naisia äh, toimitetaan laitoksiin hoitokoteisiin. Naiset ovat äh, usein myös alttiimpia köyhyydelle ja sille, että he putoavat verkkojen ulkopuolelle. Sen vuoksi meidän täytyisi seurata tätä tilannetta tarkkaan niin, että me voimme tarjota Euroopan ihmisille hyvää elämää. Tästä on tehty tutkimuksia ja kerätään tilastoja. Toivon, ja on osoitettu, että sukupuolten välinen tasa-arvo heikkenee vielä enemmän ikääntyneiden kesken. Ja kun on kysymys ikääntyneistä väestöstä, niin meidän täytyy huomioida myös äh, nämä periaatteet ja, ja vastuut, mitä meillä on. Tämä liittyy muun muassa esimerkiksi äh, eläkkeisiin. Ja sen vuoksi esimerkiksi eh, eläkkeiden eh, suhteet on korjattava. Ja saman täytyy koskea myös eh, sitä, että kaikkien täytyy saada oikeus hoitoon. Tässä on hyvin suuria eroja jo maidenkin kesken. Esimerkiksi Italiassa jo on hyvin erilainen järjestelmä. Ja minusta kaikki nämä järjestelmät pitäisi sopeuttaa eurooppalaiseen systeemiin. Susan, kiitoksia Matsoori. Sitten Rova Roitova. Děkuji, pane předsedo Äh, Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan, koska tämä, tässä ehdotettiin, että jäsenvaltioiden täytyy ottaa huomioon ikääntyneiden e, e, e, erityistilanne, että heillä pitäisi olla parempi asema kuin erityisesti ikääntyneillä naisilla, mutta kun puhutaan köyhyydestä, se liittyy myös siihen, että nämä naiset ovat kasvattaneet lapsensa, huolehtineet perheestä ja niin siksi heidän tuletasossa on alhaisempi. Se täytyy muuttaa, mutta tämä ei liity millään tavalla heidän seksuaaliseen suuntautumiseensa. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, Sean Kelly. I was pleased to support Olin iloinen, että saatoin tukea tätä mietintöä. Olin ainoa ihminen, joka osallistui äh, eiliseen keskusteluun, vaikka en käytänyt puheenvuoroa. Se johtui siitä, että mielestäni tämä otsake ei ole oikein hyvä, kun puhutaan tässä naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa. Oikeastaan pitäisi puhua naisista ikääntyvistä naisista yhteiskunnassa on olemassa selkeä ero naisten ja miesten eläkkeiden välillä ja tämä ei ole oikein demokratiassa. Joka tapauksessa on todella tarve käydä keskustelua niin miesten kuin naistenkin roolista ikääntyvässä yhteiskunnassa ja Tämä liittyy budjetointiin. Mielestäni tätä ei ole menneisyydessä tehty. Taloudessa tätä asiaa ei ole riittävästi otettu huomioon ja nyt sitten on otettava nämä asiat paremmin huomioon tulevaisuudessa. Kiitoksia. Sitten vuorossa on Lökkökoodin mietintö. Puheenvuoron saa Clemente Mastella. Presidente, lei e pochi altri, soltanto per dire che ho Puhemies, oikeastaan halusin sanoa, että olen äänestänyt tämän mietinnön puolesta sen vuoksi, että tämä on tärkeä mietintö, jossa on kysymys poliitikkojen ja toimittajien vastuista. Tämä on tärkeää edustukselliselle demokratialle. Se on edellytys kansalaisten tiedostavalle osallistumiselle integraatioprosessiin ja Euroopan rakentamiseen. Ja lopuksi minun täytyy todeta, että että kansalaiset eivät oikein tiedä niin paljon eurooppalaisesta politiikasta ja Euroopan teemoista, ja he tuntevat olevansa hyvin kaukana meidän toimielimistämme. Lissabonin sopimuksessa on huomioitu uusi rooli kansalaisille ja se, miten he voivat osallistua tähän yhteiskunnalliseen prosessiin, joten meidän täytyy todellakin pyrkiä rakentamaan siltoja tämän etääntymisen yllä. Meidän täytyy antaa mahdollisuus kansalaisille saada informaatiota. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä toimii äh, rinnakkain eri kansalaisenkin tason viranomaisten kanssa. Niin että kommunikointia voidaan parantaa ja tämän kaiken on tapahduttava äh, ja että kansalaisia äh, rohkaistaan osallistumaan tähän. Sitten herra Lukkegaard. Tack, formand. Först och främst Kiitos äh, puhemies. Ensinnäkin minusta on ilahduttava, että hyväksyimme tänään mietinnön, jossa oli kysymys paremmasta kommunikoinnista EU:ssa. Minä henkilökohtaisesti myös äh, tuin tätä yhteistä päätöslauselmaa, kuten kaikki ryhmät. Tämä on vahva pohja, tämä on vahva asiakirja ja tässä on oikeastaan huomioitu kaikki ne näkemykset, mitä maaliskuussa kulttuurivaliokunnassa hyväksyttiin. Meillä oli useita kompromisseja myös ja toivon, että ne olisivat menneet lävitse eh, äänestyksessä, mutta ikävä kyllä näin ei käynyt sen vuoksi, että viime hetkellä vahvat lobbausvoimat eh, saivat suuria osia eh, salin äänestäjistä heikkenemään. Mutta täytyy kuitenkin sanoa, että olen iloinen siitä, että tämä mietintö on johtanut erittäin hyvään keskusteluun ja toivon mukaan me voimme nyt sitten parantaa EUn kommunikointia jatkossa. And uh, congratulations. Kiitoksia onnittelut ja seuraavaksi rouva McGuinness. Thank you, President. I was particular... Kiitos puhemies. Mielelläni tuin tätä mietintöä entisenä lehtimiehenä ja tiedämme molemmat puolet tästä argumentista aikaisemmalla toimittajana ja niin nykyisenä poliitikkonakin. Mielestäni tässä on nyt se tietty vaara äh, journalismissa. Äh, mikä on otettava huomioon. Minua huolestuttaa se, että tämä talouskriisi on johtanut suureen työttömyyteen toimittajien keskuudessa. Paikalliset lehdet ja radioasemat panevat ihmisiä pihalle. Tämä tarkoittaa sitä, että journalismin taso laskee, koska ihmisillä ei ole aikaa ja resursseja todella kirjoittaa laadukkaita juttuja ja kertoa asioista. Ja on vähän kuin tällainen tendenssi EU-ssa jos paikallisia asioita ei kerrota eikä myöskään EU-tason asioita kerrota jäsenvaltioissa tärkeille pidettyille asioille, niin se tekeekö sitten meidän tiemme vähemmän relevantiksi sitten kotipuolessa täällä parlamentissa se työ, minkä me teemme? Kiitoksia Ruomakin. Seuraavaksi puhuu herra Ulrich Vlasak. Vážený pane předsedo, pozitivem této... Puhemies, mitä on myönteistä tässä mietinnössä on varmasti se, että tässä tunnustetaan kansallisten parlamenttien kasvava rooli ja siinä painotetaan läheisyysperiaatetta. Siinä myös tehdään ehdotuksia läpinäkyvyydestä, tiedon julkistamisesta, ja jos, joka helpottaa toimittajien työtä. Toisaalta taas se sisältää eräitä äh, äh, vähän kyseenalaisia asioita. Siinä muun muassa siinä ehdotetaan, että äh, kirjeenvaihtajien ryhmä voidaan muodostaa niin, että se voisi hoitaa EU-asioita ikään kuin kasvatuksellisella tavalla. Siinä myös esitetään, että jokainen EU-jäsenvaltio saa oman erikoistuneen EU-toimistonsa, joka selittäisi EU-politiikkaa samaan aikaan. Toisaalla ehdotetaan, että parlamentin tiedotustoimistolle annettaisiin lisää budjettivaroja. Minä oletan, että parempi vaikutus saadaan aikaan paremmalla tehokkuudella ja uusilla menetelmillä, eikä vain budjetin lisäämisellä. Siksi minä äänestin tätä vastaan. Kiitoksia, Vlasak. Seuraava Seuraavaksi Rova Ines Vaide. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka šajā ziņojumā ir atgal... Kiitos. Positiivista tässä mietinnössä on se, että tässä muistutaan muistutetaan siitä, mikä on medioiden perusta. Eli se, että heidän tulee informoida ihmisiä siitä, mitä esimerkiksi unionissa tapahtuu. Ja tämä tulisi ottaa mukaan myös näihin eri ohjelmiin. Nyt kun meillä on paljon informaatiota EU-sta, niin silloin eh, tiedotustoimistot jäsenvaltiossa ovat vielä tärkeämpiä kuin ennen. Haluaisin myös painottaa, että on tärkeää valvoa, mitä näissä eh, tiedotustoimistoissa tehdään ja miten ne tehokkaasti esimerkiksi varoja käytetään. Positiivista on myös se, että Euronews on arvioitu positiivisella tavalla – Minusta tämä kanava pitäisi, sitä pitäisi lähettää kaikilla virallisilla kielillä. Esimerkiksi Latviassa me saamme tämän vain venäjäksi eikä latviaksi. Tärkeää on riippumaton toi, journalismi. Toivon, että me saisimme sellaisia kanavia Euroopan unioniin. joiden kautta voitaisiin työskennellä myös niissä maissa, joissa ei ole mitään poliittista tahtoa. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro tästä mietinnöstä on rouva McCalkin. Thank you, President. Uh, this report and resolution... Kiitos puhemies. Tämä mietintö, josta tämän äänestimme, siinä oli tarkoitus katsella niitä tapoja, kuinka uusi media muuttaa toimittajan ammattia, eh, mutta mahtaako olla tämä realistista, että täällä eh, parlamentissa tästä asiasta päätetään. Meillähän on koulutusohjelmia toimittajille ja on myöskin tarjottava lisää rahaa myöskin tiedotuspolitiikalle ja tiedotustoimistoille. Uskon ilmaisun vapaukseen ja myöskin vapaaseen lehtimietoimintaan, jos heitä rahoitetaan entistä enemmän riippumattomia toimistoja, jotta he entistä enemmän kertoisivat EU-asioista, on propaganda ja sen takia äänestin tätä asiaa vastaan. Meillä on nyt mennyt tilaisuus sivusuun, että olisimme voineet todella rohkaista sosiaalisen median demokratian edistämispuolta. Kiitoksia paljon, hyvät kollegat. Istunto keskeytetään ja me jatkamme jälleen kello kolme paikallista aikaa.